komissiolle, joka koskee uutta eläinten hyvinvointia koskevaa strategiaa vuosille 2016-2020. Tämä on maatalousvaliokunnan heiniä ja toivotan Andrew Kaitisin, komissaari Andrew Kaitisin ää, äh, paikalle. Ja ensin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja, kysymyksen laatija saa puheenvuoron. Viisi minuuttia komisja rolnictwa i rozwoju wsi przedstawia pytanie w sprawie nowej polityki. kiitoksia. maatalousvaliokunnan puheenjohtajana haluaisin esittää komissiolle kysymyksen joka koskee eläinten hyvinvointistrategiaa vuosille 2016-2020. Komission tiedonanto tästä strategiasta vuosille siis numero 2012-0006, sai parlamentissa myönteisen vastaanoton, sillä siinä annettiin viidelle vuodelle selkeät suuntaviivat EUn eläintensuojelutoiminnalle. Erityisen positiivista parlamentin mielestä oli se, että monet, päätöslauselman, monet parlamentin päätöslauselman ehdotukset 5. toukokuuta 2010 oli otettu huomioon strategiassa. Parlamentti pitää hyvänä tähän astisia edistysaskeleita ja kehottaa komissiota saamaan aikaan tuloksia asioissa, jotka ovat vielä, aika, äh, vielä auki. Ensinnäkin, aikooko komissio esittää uutta strategiaa eläinten suojelua ja hyvinvointia koskien vuosille 2016 ja 2020. Ja tällä strategialla voitaisiin varmistaa se, että EUn eläinsuojelupolitiikka etenee. Ja toisekseen, tuleeko komission eläinten hyvinvointistrategia sisältämään keskeisenä osana EU-puitelainsäädännön tälle alalle – kuten parlamentti päätöslauselmassaan 4. heinäkuuta 2012 tästä aiheesta antamassaan päätöslauselmassa totesi. Tässä siis lyhyesti tuo maatalousvaliokunnan suullinen kysymys. Tätä aihetta käsitellään hyvin usein maatalousvaliokunnassa YMP-uudistuksen yhteydessä on jo tehty joitakin toimenpiteitä. Eläinten hyvinvointi on tärkeää myös ihmisten arvojen kannalta ja se on myös sellainen tekijä, joka liittyy kestävään kehitykseen. Eläintensuojelun edistämiseksi on jo tehty paljon. Standardit ovat hyvin korkeita ja pyrimme myös noudattamaan niitä vaikka se tarkoittaakin tuotteillemme niiden kilpailukyvyn heikkenemistä maailmanmarkkinoilla. Tähän on otettu kantaa myös mietinnössä, johon aiemmin viittasin. Laatimamme standardit onkin saatettava voimaan maailmanlaajuisesti. Tähän liittyy kuitenkin joitakin esteitä ja vaikeuksia. Erityisesti niitä liittyy kolmansien valtioiden tuotteisiin, joita eu alueelle tuodaan. Tätä problematiikkaa on käsitelty eri mietinnöissä. Viime aikoina meillä on ollut käsittelyssä useita eri asiakirjoja, joissa aiheena ovat esimerkiksi tuotantoeläinten, eläinten suojelu, tuotantoeläinmateriaali ja EUn ulkopuolisista maista tapahtuva tuonti. Kotieläinten, kuten hevosten, sikojen ja lehmien osalta standardeja onkin jo otettu käyttöön. Yhteisön menettelytavat lääkeaineiden osalta, joita käytetään ihmisiin, siis ihmisiin käytettäviä lääkkeitä koskevat menettelytavat. Siitä on ollut puhetta, pitäisikö vastaavia menettelyjä soveltaa myös eläinlääkintää. Elintarviketeollisuus on ollut myös meillä käsittelyssä. Hormonit, antibiootit eläinten hoidossa – ovat asioita, jotka herättävät kysymyksiä ja myös tieteellisten kokeiden yhteydessä voi herätä kysymys eläinten hyvinvoinnin toteutumisesta. Olemme keskustelleet myös siitä, tehdäänkö kokeita tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Eläinten hyvinvointi on hyvin tärkeä toimialue meille. Komissaari, saatte puheenvuoron. Hyvä puhemies, hyvät eh, parlamentin jäsenet. Eläinten hyvinvointi on erittäin tärkeä kysymys. Se on lähellä miljoonien Euroopan unionin kansalaisten sydäntä. Minä jaan monen eurooppalaisten huolen koskien eläinten kohjelua. Nykyinen Euroopan unionin eläinten hyvinvointistrategia, joka hyväksyttiin vuonna 2012, on yhä kehittyvä strategia. Komissio tekee yhä töitä tulevien toimien parissa ja meillä on vielä tehtävänä paljon olemassa olevien sääntöjen toimeenpanon ja vahvistamisen osalta sekä sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön suhteen että eläinten hyvinvointistrategian valtavirtaistamisen suhteen. Tämän lisäksi Euroopan unionilla on paljon sääntöjä koskien eläinten hyvinvointia, jotka kattavat monet lajit, broilerit, munivat kanat, porsaseläimet ja monet toimet, kuten kuljetuksen, teurastuksen ja myöskin sellaiset tuotteet, kuten äm, kissan ja koiran tai muut rehutuotteet. Meidän täytyy nyt toimeenpanna jo olemassa olevat säännöt ja ottaa oppia viime vuoden kokemuksistamme. Me emme saa sulkea silmeämme sääntöjen noudattamatta jättämiseltä, kun se on laajaa. Meidän täytyy saada säännöt toimeenpantua ja saattaa loppuun ohje linjat porsaiden hyvinvoinnin strategiasta, joka kuuluu eläinten hyvinvointistrategiaan. Toisekseen minä tulen valvomaan parhaiden käytänteiden vaihdon ohjelmaa eläinten kuljetusten suhteen. Tätähän parlamentti tuki Meillä tulee olemaan vuosille 2015-2018 uusi ohjelma ja tämän lisäksi Euroopan komissio suosittelee virallisia kontrolleja lainsäädäntöä niiden osalta. Ne voisivat parantaa eläinten hyvinvointia. Esimerkiksi näitä suosituksia olisivat eurooppalaiset keskukset, jotka huolehtivat eläinten hyvinvoinnista. Sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun liittyen haluaisin luoda laajaa vuoropuhelua, joka tukisi eläinten hyvinvointia. Minä haluan tarkastella pian, olisiko halukkuutta tällaiseen vuoropuheluun eri yhteisöissä ja mahdollisuuksia rakentaa sen pohjalla. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyen selkeästikin täytyy todeta, että Euroopan unionin kansalaisten huoli eh, eläinten hyvinvoinnin suhteen ei pääty rajoillemme ja tämä on aivan perusteltua. Meidän täytyy yhä tukea maailmanlaajuista strategiaa, joka tukee myöskin omaa kilpailukykyämme. Me olemme tehneet hyvin paljon edistystä näillä aloilla. Tämän tyyppinen toiminta voi säilyttää Euroopan unionin standardit korkealla tasolla, vaikka globalisaatio luo meille kilpailupainetta. Kollegoideni kanssa äm, kaupan pääosastolta tarkastelemme sitä, kuinka eläinten hyvinvointistrategian voitaisiin saada paremmin globaalille tasolle mukaan. Euroopan unionin täytyy käyttää hyväkseen roolia eläinten hyvinvoinnin eh, etulinjan toimijana ja vaatia eettistä tuotantoa ja kohtelua maailmanlaajuisesti. Me olemme arvioimassa nyt ohjelman päättyessä tulevia toimia ja haluaisin kertoa, että vuonna 2016 komissio tulee toteuttamaan eurobarometrikyselyn eläinten hyvinvointiin liittyen, joka tulee olemaan hyödyllinen tiedon lähde erityisesti kuluttajien tietoisuuden ja koulutuksen osalta. Me arvioimme seuraavia askeliamme tämän eurobarometritutkimuksen tutkimuksen tulosten analyysin jälkeen. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia. Nyt puhujaluetteloon Des ei taida olla paikalla, joten mennään seuraavaan puhujaan. Minuutti. Minuutin puheenvuoron saa De Castro. Puhemies, komissaari, arvon kollegat. Maatalousvaliokunta on useaan otteeseen käsitellyt eläinten hyvinvointia koskevia asioita. Valitettavasti Euroopan, tai siis hyvin, onneksi Euroopan unionissa eläinten suojelu on korkeampia maailmassa. Ja me olemme kysyneet komissiolta, onko komissio aikeissa hyväksyä uutta strategiaa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nyt kun meillä on uusia sääntöjä, niin haluaisin tietää, minkälaisia toimia tämänhetkisessä strategiassa on jäänyt toteutumatta. Ja aiotteko pitää huolen siitä, että strategia, joka on tällä hetkellä voimassa, toteutetaan täysimittaisesti? Ja olen sitä mieltä, että me tarvitsemme kasvattajia silmällä pitäen vielä tiukempia sääntöjä. Ja jos ei noudateta vastavuoroista sääntöjen kunnioittamista, niin ongelmia tulee. Täytyy myös ottaa huomioon Euroopan unionin ulkopuoliset kasvattajat, jotka saattavat olla omiaan heikentämään eläinten asemaa. Kiitoksia. Nikolson puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. EUn eläinten hyvinvointipolitiikan johtotähtinä pitää olla tiede ja käytännöllinen maatalous, ei niinkään julkinen mielipide. Se, miten saadaan parhaat tulokset eläinten hyvinvointiasioissa, on järkevä strategia, käytännöllinen strategia, jota tuottajat todella pystyvät toteuttamaan. Meidän on varmistettava, että Tuottajilla on tarvittavat keinot käytettävissä ja muistettava, että tuottajien hyvinvointi vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Esimerkiksi komission toimet lääkintäalalla saattavat itse asiassa enemmänkin vähentää sikojen hyvinvointia kuin parantaa sitä. On otettava huomioon, että tuottajien on todella voitava panna täytäntöön sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi eläinsuojia ja niiden tyyppejä. Ja samalla on varottava heikentämästä kilpailukykyä tällaisilla määräyksillä. Eläinten hyvinvointi on otettava huomioon myös kauppaneuvotteluissa, eikä voida sallia sitä, että kolmansista maista tuotavilla tuotteilla on kilpailuetu EU-hun nähden sen takia, että meidän eläinsuojelustandardimme ovat korkeammat. Korkeat vaatimukset asettavat paineita tuottajille ja on tärkeää, että olemassa olevia säädöksiä pannaan täytäntöön. sillä voidaan varmistaa eläinten hyvinvointi. Kiitoksia ja Federleve. Fru talman. Kiitos puhemies. Ensiksi sanon, että olen hyvin iloinen siitä, että tämä kysymys on edennyt näin pitkälle. Maatalousvaliokunnassa tätä asiaa on käsitelty jo pitkään ja se piti saada esityslistalle jo ennen kesää. Ja nyt onkin hienoa, että se on täällä käsittelyssä ja päästään tekemään päätöslauselmaa tästä aiheesta. Kiitän komission jäsen Andri Kaittista siitä, että hän otti tämän asian hyvin monipuolisesti ete, esille tässä alkupuheenvuorossaan ja kertoi myös tulevista lainsäädäntöhankkeista. On arvioitava sen strategian toimivuus ja sen toimenpiteiden toimivuus ja sitten meidän täytyy yhdessä lähteä laatimaan uutta strategiaa lähivuosille. Kuten kollega Nikolsonkin totesi, niin on tärkeää, että meillä on tasapainoisia toimia ja toisaalta meidän on tehtävä yhteistyötä Euroopan tuottajien kanssa eikä suinkaan tehtävä työtä heitä vastaan. Strategia, strategian on tuotava meille laajempi näkökulma ja laajempi valikoima välineitä tähän työhön, mutta samalla meidän on pyrittävä yhtenäiseen eläinsuojelulainsäädäntöön EU:ssa. Paljon puhutaan yhteisistä maataloustuotemarkkinoista EU:ssa ja pitkälti asia onkin näin, mutta meillä on myös paljon kansallisia säännöksiä ja eroja ja direktiivejä on pantu täytäntöön hyvin eri tavoin eri maissa. Niin sanottu porsasdirektiivi oli sellainen, että siinä oli kymmenen vuotta aikaa vuodesta 2003 alkaen panna täytäntöön se direktiivi ja Äskettäisen ruotsalaisen tutkimuksen mukaan vasta kahdeksassa maassa tämä direktiivi tänäkin päivänä on käytössä. Antibioottien määrä eläintuotannossa on asia, jota on syytä tutkia yhteydessä ihmisten terveyteen. Tässä talossa on käsitelty noin 30 säädöstä tällä alalla ja tällainen hajanaisuus ei ole omiaan edistämään asiaa eikä markkinoiden parasta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Hatsakampa. Kiitoksia rouva puhemies. Kärsimys, jota aiheutamme eläimille, on valtavaa ja uusi eläinten hyvinvointistrategia voisi puuttua tähän. Lissabonin sopimuksen artikla 13 on tälle oikeusperusta. Siinä todetaan, että eläimet ovat tuntevia, tietoisia olentoja. Tästä, tätä pitäisi kunnioittaa, mutta mitä järkeä tässä on, eli komissio ryhdy mihinkään aloitteisiin eläinten hyvinvoinnin suhteen ja hylkää eläimet markkinoiden armoille. Eurooppa suojelee jopa härkät taisteluja, joissa voidaan jopa polttaa eläimiä. Kuinka on mahdollista, että eläimiä voidaan yhä teurastaa julmasti ja yhä eläimiä kuljetetaan ympäri Euroopan yli täysissä kuljetusautoissa ja toisaalta eläimiä myöskin pakko syötetään, jotta hanhemaksaa voitaisiin tuottaa. Hyvä komission jäsen, näihin hirvettäviin asioihin pitää puuttua. Emme me tarvitse mitään eurobarometritutkimusta. tutkimusta eläinten hyvinvointistrategian laatimiseksi, mutta komissio on viime viikolla todennut, että uutta hyvinvointistrategiaa ei ole edes tulossa, ja tämä oli ennen kuin keskustelu parlamentissa edes järjestettiin. Eihän tämä voi olla totta. Toivon, että komissio tänään osoittaa, että se kunnioittaa laajalti tämän yhteiskunnan ja parlamentin toivomuksia eläinten hyvinvoinnin puolesta. Mielestäni meidän täytyy myöskin Euroopan maataloustuet päättää. Kiitoksia. No niin, Dess on nyt palannut paikalle, joten kaksi minuuttia saatte puheaikaa. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, pahoittelen myöhästymistäni, mutta nyt havaitsin, miten tärkeitä avoimet rajat ovat, sillä tänään raja tänne Ranskaan ei todellakaan ollut avoinna, vaan jouduin kaksi tuntia odottamaan rajalla. EPPn nimissä totean, että on hienoa, että komissio on laatimassa uutta strategiaa eläinten hyvinvoinnista, tai toivomme, että komissio tekisi näin. Eläinten hyvinvointi on erittäin tärkeä asia, ja vain terveet eläimet ja hyvin pidetyt eläimet ovat tuotantomielessä tehokkaita. Maatalous, maatalouden tuotantoeläinten lisäksi myös kotieläimiä on pidettävä ja kohdeltava hyvin, ja tämä on otettava huomioon uudessa eläinsuojelustrategiassa. Kuitenkaan tätä asiaa ei pidä lähteä liioittelemaan. Jos eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin takia eläintuotantoa häviää Euroopasta, niin silloin eläinsuojelumme häviää. 2000-luvulla tuotanto, eläintuotanto on kasvanut EU:ssa vain 6 prosenttia ja esimerkiksi Kaukoidässä Aasiassa moninkertaisesti meihin verrattuna. Ja tämä on otettava huomioon uusia säännöksiä laadittaessa. On siis toimittava järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti suojeluasioissa ja samalla pyrittävä varmistamaan eläinten hyvinvointi ja pientuottajien asema. Pientuottajille ei saa aiheuttaa sellaista tilannetta, että he joutuvat lopettamaan toimintansa. Jos esimerkiksi lehmien kytkentäkielto tulee voimaan, niin silloin monet vuoristoalueiden viljelijät joutuvat lopettamaan toimintansa. Kiitoksia ja Taylor, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti puhemies. Niin, tämä päätöslauselma, joka tulee ryhmästäni, jossa olen varapuheenjohtaja, on ajankohtainen ja ryhmäni tukee sen tavoitteita. Erityisen iloisia olemme olemassa olevan strategian tarkistusluettelosta. Vain 9 19 toimesta on toimeenpantu komissiossa. Ja sen vuoksi, jos uutta strategiaa laaditaan, niin sen tulisi peräänkuuluttaa kattavaa ja selkeää puitelakia, joka koskee eläinten hyvinvointia, joka on omiaan parantamaan normeja eikä vesitä eläinten hyvinvointiin liittyviä normeja. Ja kun jotkut puhuvat sääntöjen yksinkertaistamisesta, niin joskus pelätään, että siitä seuraa sääntöjen vesittämistä. No, me haluamme parempaa täytäntöönpanoa. Tässä päätöslauselmassa on useitakin tärkeitä seikkoja, mutta erityisesti on tärkeää ottaa kaikki eläimet huomioon, kun puhutaan EUn laajuudesta eläinten kärsimyksen aiheuttamisen kieltämisestä. Meidän täytyy korjata kaikki ongelmat, joita esimerkiksi karjankasvattajien ja muiden keskuudessa esiintyy. Ja kun ajatellaan eläinten kuljetusta, niin siihenkin liittyviä sääntöjä täytyy soveltaa asianmukaisella tavalla. Eläinten hyvinvointi on minun omien äänestäjieni top kolmos kolmen tärkeimmän aiheen joukossa, kun he lähettävät meille vaikka me sähköposteja, joten siihen täytyy kiinnittää huomiota. Kiitos ja Anjo, kaksi minuuttia. Thank you. Well... Kiitoksia. Kun keskustelemme eläinten hyvinvoinnista Euroopassa, meillä on todellakin kulttuurin yhteen törmäys, sillä Välimeren maissa vielä pidetään huvittavana katsella härkätaistelua ja härkien surmaamista. Ja voidaan ehkä sanoa, että Roomassa toimitaan kuten roomalaiset, mutta valitettavasti tietäen, miten politiikkamme toimii, britin, brittiläiset veronmaksajat maatalouspolitiikan kautta tukiaisia maksavat tällaiselle toiminnalle, sillä äm, nämä maa-alueet, joilla härkiä esimerkiksi että saavat maataloustukea. Käsitän, että tarkistuksia on tehty, mutta tietääkseni mitään konkreettisia lainsäädännöllisiä toimia ei ole tehty, jotka estäisivät sen, ettei britti veronmaksajien rahoja voi tällaiseen toimintaan käyttää. Mutta minun pitäisi myöskin varoittaa teitä siitä, että Britanniassa on tulossa hyvin pian Euroopan unionin jäsenyydestä kansanäänestys, eikä eurofiileja saa kiemurtelemaan mikään niin paljon kuin se, että muistutetaan verovarojen menemisestä näihin härkätaistelujen tukemiseen. Ja sitten vielä toinen asia, koirat Romaniassa, joita surmataan ja ammutaan kaikenlaisin tavoin. Tämähän on eläinten hyvinvointikysymys, mutta minä huolestuttaa vielä enemmän se, mitä näille koirille tapahtuu, kun on surmattu, haudataanko ne, se perustuttaisi Euroopan unionia, sillä on sääntöjä eläinten hautaamisesta tai poltetaanko ne, no mutta sehän eh, ilmasto ihmisiä huolestuttaisi hiilidioksidipäästöjen vuoksi, vai jauhetaanko ne jonkinlaiseksi rehuksi, vai sekoitetaanko ne eläinten rehuun proteiinina. Tämähän ei varmaankaan olisi mahdotonta, mutta näissä kohdissa on rabiesta vesikauhua. Suuri osa niistä on tartun kantajia. Ja ihmiset voivat saada tartunnan ja sitten tulla vielä yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kun rajat ovat auki. Eli vesikauhukin pääsee sitä kautta sisälle. Kiitoksia. Bilde on seuraava puhuja. Merci, madame la présidente Kiitoksia. Vaikka eläinten hyvinvointiin liittyvä strategia on juuri päättymässä tai tämä kausi on päättymässä, niin olen erittäin iloinen tämän päivän kysymyksestä. Ja toivottavasti saamme vuosille 2016-2020 uuden strategian. Jäsenvaltion ja, jäsenvaltiot ja unioni ovat erittäin huolissaan eläinten hyvinvoinnista ja, mutta siitä huolimatta meidän täytyy mennä vielä pidemmälle. Meidän täytyy poistaa kaikki ne ö, kaksiselitteisyydet, joita tällä hetkellä vielä ilmenee, kun ajatellaan vaikkapa maataloutta, niin e, intensiivisen karjan kasvatuksen lisääntyminen on, ja, ja TTIP-sopimuksen huomioon ottaminen tässä on selkeä uhka. Ja kun ajatellaan ihmisten terveyttä, minä en voi hyväksyä sellaisia... Ö, tuhansien eläinten tiloja, esimerkiksi täällä Strasburgissa. Ähm, sitä, ei, sitä emme voi sietää. Ja toinen tärkeä seikka, eläinkokeet. Olen pahoillani siitä, että elävillä eläimillä tehdyt kokeet, äh, joista tehtiin kansalaisaloite, ei ole saanut hyvää vastaanottoa komissiossa äh, tällainen eläin, e, kokeiden tekeminen e, eläimillä tulee kieltää ja korvata muilla vaihtoehtoisilla metodeilla. Haluaisin myös kiinnittää huomionne siihen järkyttävään e, kärsimykseen, jota, jota eläimet kokevat, kun ne teurastetaan ilman tainuttamista. On erittäin tärkeää, että lihaa etiketöidään niin, että kerrotaan millä tavalla eläin on tainutettu ennen teurastamista on tärkeää, että ennen kuin eläin ta- ta- tapetaan, se tainnutetaan ja lihapaketteihin täytyy myös tehdä merkintä, jos eläin on rituaalisesti tavattu, tapettu. Ja jos virheitä tapahtuu, sääntöjä ei kunnioiteta, sanktioita täytyy langettaa ja rankalla kädellä. On erittäin tärkeää, että noudatamme kaikkein parhaimpia käytänteitä niin, että esimerkiksi kulkukoiria kohdellaan inhimillisesti. Kiitos. Kiitos. Ja sitten äh, Köstinger, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minäkin kiitän tästä keskustelusta, jota nyt käydään eläinten hyvinvointi strategiasta vuosille 2016-2020, sillä minunkin mielestäni on hyvin tärkeää, ettei eläinten hyvinvointi pääty valtioiden rajalla ja että EU:ssa tarvitaan yhtenäistä lähestymistapaa sekä eläinten suojeluun että tuottajien aseman turvaamiseen. Omassa kotimaassani Itävallassa on hyvin esikuvalliset standardit monilla osa-alueilla muihin EU-valtioihin verrattuna esimerkiksi häkkikanojen ja eläinkuljetusten suhteen. Mutta vaikka asioita valvotaankin tiukasti, niin monissa EU-maissa esimerkiksi munivien kanojen kasvatusoloja koskevissa vaatimuksissa on paljon toivomisen varaa. Kilpailun vääristyminen on asia, joka on myös otettava huomioon ja aiempien puhujien tavoin totean minäkin, että emme edistä eläinten asemaa, jos emme vaadi Euroopassa korkeaa tasoa eläinten suojelussa. Kauppapolitiikassa on otettava huomioon se, millaisia eläinsuojelustandardeja kolmansissa valtioissa noudatetaan Usein tapahtuu esimerkiksi niin, että tuotanto siirretään EUn ulkopuolelle, jossa standardit ovat alhaisemmat ja sitten tuotteita tuodaan EU:hun ulkopuolelta halvemmalla. Perään entistä enemmän eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua ja muistakaamme, että kyse ei ole mistään pelkästä aktivismista, vaan kuluttajien asiasta ja kuluttajat osaltaan maksavat eläinsuojelun kustannuksia. Myös elintarvikkeiden vaatimukset ovat asia, joka tässä yhteydessä on otettava huomioon kuluttajien nimissä. Kiitoksia. Ja Kofod minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Usein EU:ssa puhutaan eläintensuojelusta, mutta ei juurikaan tehdä mitään. Meillä on velvollisuus huolehtia siitä, että eläimet elävät EU:ssa turvallista ja kivutonta elämää. Eläinsuojelustrategiamme on mahdollistettava tämä, mutta päivittäin näemme EU:ssa ja eri jäsenvaltioissa loukkauksia näitä sääntöjä vastaan. Esimerkiksi Tanskassa 99 prosenttia porsaista joutuu luopumaan hännästään. Ja nyt kysynkin suoraan, miten kauan tässä vielä odotellaan ja milloin ryhdytään oikeudellisiin toimiin niitä maita kohtaan, jotka loukkaavat EUn lainsäädäntömääräyksiä. Milloin aletaan vaatia enintään kahdeksan tunnin kuljetusmatkojen noudattamista EUssa Komission uudessa eläinsuojelustrategiassa on otettava nämä asiat huomioon. Kiitoksia. Ja nyt Wojciechowski, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämän päivän äänestyksen aikana, kun äänestimme esityslistasta, eräs kollega sanoi, että meillä on terrorismiongelma Euroopassa, eikä nyt ole hyvä hetki käsitellä päätöslauselmaa eläinten hyvinvointistrategiaan liittyen. Terrorismin vastainen taistelu tai eläinten suojelu ei tämä ole mikään todellinen valinta. Tämä on täysin keinotekoinen valinta. Eläinten hyvinvointi on eurooppalainen arvo, se on osa eurooppalaista perintöä. Ja me voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on yksi kaikkein vahvimpia tai mahdollisesti kaikkein vahvin eläinten hyvinvoinnin standardi maailmassa. Euroopan kansalaiset haluavat yhä parantaa eläinten hyvinvointistandardeja. Suurin osa Euroopan kansalaisista ymmärtää sen, mitä eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelu tarkoittaa ja kuinka se liittyy inhimillisyyteemme tällä vuosisadalla. Eläinten hyvinvointistrategian puute kaudelle 2016-2020 on erittäin huono merkki merkki siitä, että Euroopan unioni ei halua jatkaa enää politiikkaa, joka tarkoituksena on parantaa eläinten hyvinvointistandardeja. Tämä on hyvin huono viesti suurelle yleisölle. Tämän vuoksi vetoamme Euroopan unionin, jotta eläinten hyvinvointipolitiikkaa jatkattaisiin ja uutta hyvinvointistrategiaa luotaisiin. Mahatma Gandhi sanoi, että yhteiskunnan moraalisen kehityksen näkee siinä, kuinka eläimiä kohdellaan uuden hyvinvointistrategian kautta me voimme tosi todistaa, että olemme moraalisesti edistyneitä humaaneja Euroopan unionissa. Kiitoksia. Jakov. Kiitoksia, Este Jakovčić. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti, puhemies. Kun me keskustelimme eläin, tai keskustelemme eläinten hyvinvointipolitiikasta, niin meidän täytyy ymmärtää, että eläimillä on tunteita. Ne kokevat kipua samankaltaisesti kuin ihmisetkin. Se on meidän lähtökohtamme tässä keskustelussa. Kun me tämän ymmärrämme, niin silloin me voimme ymmärtää, mitä me teemme eläimille, kun me kasvatamme niitä, kun me valitettavasti kloonaamme niitä ja kuljetamme niitä epäsopivilla tavoilla. Ja tässä kohtaa meidän täytyy ymmärtää ja keskustella niistä ongelmista, joita eläinten kuljetustavoista ja kloonaustavoista koituu. Me tarvitsemme uuden strategian, mutta tämän uuden strategian tulisi ottaa huomioon myös se, kuinka me kohtelemme villieläimiä. Esimerkiksi villieläinten käyttö sirkuksissa tai villieläinten laiton kauppa on ongelma. Strategiassa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, mikä on kotieläinten osa, esimerkiksi kissojen tai koirien. Niitähän usein kohdellaan kaltoin. Ja niiden hyvinvointiin tulisi niin ikään kiinnittää huomiota. Tämänhetkinen strategia erääntyy tänä vuonna, joten me ehdottomasti tarvitsemme uuden strategian, joka kattaa ajanjakson aina vuoteen 2020 ja me odottelemme ehdotusta. Kiitos puhemies. Komission jäsen Andri Kaittis. EU on Lissabonin sopimuksessa sitoutunut turvaamaan eläinten oikeudet. Eläimet ovat tuntevia olentoja, mutta Massatuotanto, pitkät kuljetusmatkat ja teurastamot aiheuttavat kärsimystä eläimille. Ja Euroopassa valvotaan liian vähän olemassa olevien säännösten noudattamista ja rikkomuksista ei langeteta seurauksia. Esimerkiksi kaniinien massatuotantoon ei ole puututtu lainkaan. Missä on komission tahto puuttua tähän tilanteeseen? Eläintensuojelun strategia umpeutuu tänä vuonna ja sen täytäntöönpano on ollut täysin puutteellista. Ja puolet siinä mainituista asioista ovat edelleenkin avoinna. Meidän on luovuttava häkkikanaloista kokonaan ja koeeläin asioissa meidän on määritettävä sitovat tavoitteet eläinkokeista luopumiselle ja nämä asiat on otettava huomioon myös kauppasopimuksessa. Vetoan komissioon, että se nyt todellakin ryhtyisi toimiin eläinten suojelustrategian täytäntöön panemiseksi, sillä Euroopan eläimet ja kuluttajat eivät halua odottaa ja minä en enää kestä tätä tuskaa eläinten puolesta. Ja komission pitäisi nyt muistaa, että tätä asiaa ei hoideta kirjoituspöydän ääressä, vaan komission on toimittava ja osoitettava moraalia. Tätä Euroopan kansalaiset teiltä odottavat. Back, you... Kiitoksia. Ek, hyväksyttekö sinisen kortin Dessiltä? Kyllä, Dess, 30 sekuntia. Herra Ek, minulla olisi kysymys teille. Miten selitätte sen, että siellä missä entiset puoluetoverinne Saksassa olivat vallassa, massatuotanto on valloillaan ja sitten läntisessä Saksassa puolestaan oli pientiloja. Siellä missä kommunistit hallitsivat vuosikymmeniä esiintyi, esiintyi massatuotantoa kaikista eniten ja haluaisin selityksen siihen, miten tämä on mahdollista. Ei 30 sekuntia. Pääoma menee aina sinne, missä on yksinkertaisimmat mahdollisuudet sille levittäytyä. Ja Itä-Saksassa tällainen mahdollisuus oli olemassa, mutta on syytä muistaa, mistä sijoittajat tulivat. Esimerkiksi Hollannista hyvin pitkälti. Tämäkin on muistettava. Ei ole, täällä ei ole mitään tekemistä puolueen kanssa eikä tällä ole mitään tekemistä tämän päivän aiheen kanssa, kun kyseessä on eläintensuojelua koskeva strategia. Kiitoksia. Nyt Duran minuutti. Merci, madame la... Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen, 2012-2015 äh, hyvinvointistrategia loppuu hyvin ristiriitaisissa merkeissä ja vaikuttaa siltä, että komissio ei kaudelle 2016-2020 ehdota uutta eläinten hyvinvointistrategiaa. Tässä te puhutte, että järjestätte suuren kyselyn aiheesta. Tämä olisi täysin käsittämätöntä hetkellä, jolla komissio TTIP-sopimuksesta neuvottelee. Me olemme puhuneet äm, Atlantin toisella puolella tapahtuvasta ähm, massiivista karjan kasvatuksista ja olosuhteista, mutta emme tätä erittäin tärkeää kysymystä käsittele. Sitä hirvittävää tilannetta ja niitä olosuhteita, joihin eläimet suljetaan Atlantin toisella puolella, sitä ei voida sietää Euroopassa. Ne täytyy kieltää, ne täytyy ehdottomasti kieltää. Pyydän komission jäsentä toimimaan kansalaiset haluavat tietää, haluammeko me suurella, suuryrityksiä suojella vai suojella eläinten hyvinvointia. Kiitoksia. Sullo, minuutti. Kiitoksia puhemies. SEUT-sopimuksen artiklassa 13, kuten tiedämme, todetaan, että eläinten hyvinvointi lähtee siitä, että ymmärrämme, että eläimet ovat tuntevia olentoja. Tämä on otettava Tämä on muistettava, mutta valitettavasti meillä on aivan liikaa tekopyhyyttä ja liikaa poikkeuksia. Me usein alistamme tuhansia eläimiä tarpeettomalle kärsimykselle, ehkäpä kulttuur, kulttuurisista syistä. Ajattelen vaikkapa sirkuseläimiä, me aiheutamme sirkuseläimille kärsimystä. Ne joutuvat elämään oloissa, jotka ovat täysin epäluonnollisia. Myös uskonnollisista syistä eläimiä mm, eläimille aiheutetaan järkyttävää ja tarpeetonta kärsimystä. Arvon komissaari, arvon puhemies, minä toivon, että tämä, minä olen sitä mieltä, että tämä uusi strategia on oleellinen ja sen täytyy asettaa ensimmäiseksi lähtökohdaksi se, että elämäntävä tuntevia olioita. Kiitos ja sitten seuraava puhuja Buuda kaksi minuuttia. Domnule komissar, doamnelor și domnilor colegi. Sănătate... Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Meidän kaikkien terveys riippuu suuresti siitä, kuinka ne voivat ne eläimet, joita me syömme, ja tämä liittyy suoraan eläinten hyvinvointiin, niiden kohteluun ja niiden ruokintaan. Juuri näistä syistä komission ponnistelut ovat tervetulleita olleet viime vuosina. Jälleen kerran korostaisimme sitä, että näitä ponnistuksia tulee jatkaa ja voimistaa. Tällä alalla komission täytyy varmistaa, että jatkuvaa tiedonvaihtoa tapahtuu, jotta voimme suojella sekä viljelijöitämme että kuluttajia. Tasapaino täytyy taata molempien näiden osapuolten intressien välillä niin, että jokainen osapuoli voi turvata oikeutensa. Komission täytyy keskittyä kattavan yksinkertaistetun laajan Euroopan unionin lainsäädännön luomiseen tällä alalla, mutta sen lisäksi myöskin sen täytyy turvata se, että lainsäädännön toimeenpanoa jäsenmaissa seurataan hyvin tarkkaan. Valitettavasti suuria puutteita tällä alalla esiintyy. Tällä hetkellä nykyisin valitettavasti on suuria epätasapainotilanteita ruokaketjussa ja viljelijät kärsivät tästä. Tämä saattaa jarruttaa myöskin investointeja alalla toimijat kärsivät byrokratiasta ja valtavirtaistaminen ei saa tehdä toimijoille tilannetta vielä vaikeammaksi. Meidän täytyy taata se, että viljelijät, jotka vastaavat eläinten hyvinvoinnista, voivat investoida ennakoiden olosuhteet ja että heillä on tasapuolinen kansainvälinen toiminta kenttä. Komission täytyy tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin käyttää maaseutualueen kehitysrahastoa ja muita Euroopan unionin rahastoja hyödyksi ja investoida nykyaikaisiin e- hyvinvointia tukeviin ratkaisuihin. Kiitoksia. Mitsi, minuutti. Kiitos puhemies. Eläimet ovat tuntevia olentoja. Niillä on tunteet, niitä sattuu ja ne kärsivät. On mahdotonta käsittää, miten ihmiset voivat kohdella tällaisia olentoja niin huonosti. Valitettavasti monet kuitenkin ovat sitä mieltä, että eläinten tehtävä on tuottaa hyötyä esimerkiksi ravintona, tieteellisissä tarkoituksissa tai muulla tavoin. Eläimiä ei pidä käyttää hyväksi, vaan niitä on kohdeltava arvostavasti eläimillä ei juuri ole keinoja protestoida ihmisten niihin kohdistumaan kohtelua, joten meidän on puhuttava niiden puolesta. Kun eläinten hyvinvointistrategia päättyy tänä vuonna, niin kehotan komissiota viivyttelemättä panemaan täytäntöön vanhan strategian ne kohdat, jotka ovat yhä auki, ja laatimaan uuden strategian, joka tuo hyötyä eläimille ja osoittaa kunnioitusta niitä kohtaan. Olkaamme sivistyneitä ja ajakaamme eläinten asiaa, sillä eläimet voivat... Girling, minuutti. Madam President. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy koordinoida eh, enemmän täytäntöönpanoa. Se on avainasemassa, jos haluamme palantaa eläinten hyvinvointia. Me tiedämme, kuinka tärkeää karjan terveys on karjan kasvatuksen kannalta. Ja on erittäin tärkeää, että me tuemme jatkossakin lihantuotantoa emmekä aseta omia kasvattajiamme syrjään ja tuo lisää. Totta kai valvontaa täytyy tehostaa, eläinten kaltoinkohtelua täytyy estää, normeja ja standardeja täytyy ylläpitää. Standardit tietysti on paras sopia Euroopan tasolla riippumatta siitä, mitä Des sanoi. Mutta monia asioita voidaan myös ratkaista jäsenvaltioiden tasolla. Monet jäsenet ovat sanoneet, että täällä paljon puhutaan, paljon puhetta, paljon puhetta, mutta vähän villoja. Näin ei ole. Meillä on erittäin korkeat normit. Älkäämme vähätelkö itseämme. Meidän täytyy vain varmistaa se, että jäsenvaltioiden hallitukset noudattavat lainsäädännön, valvovat noudattamista. Kiitos ja sitten teri Kiitoksia rouva puhemies. Uusi todellinen eläinten hyvinvointistrategia pitäisi luoda niin, että siinä otetaan mukaan perusajatus eläinten suojelun ja hyvinvoinnin turvaamisen takana. Nämä ajatukset ovat filosofisia ja eettisiä perusperiaatteita, joita me emme usein mainitse, nimittäin seuraavat seikat. Meidän täytyy suojella eläimiä, sillä niillä on oikeudetensa todellakin on olemassa yhteys oikeuksien ja velvollisuuksien välillä ja se tosiasia, että me tunnemme, että meidän täytyy suojella eläimiä, tarkoittaa, että me myöskin tunnustamme, että eläimillä on oikeuksia. Nämä oikeudet pitäisi sana tarkkaan ottaa mukaan asiakirjaamme, sillä sehän on se, jonka pohjalta uusi eläinten hyvinvointistrategia tullaan luomaan. Kiitoksia, puhemies. Seuraavaksi Schreier Pierik, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Nyt on kyse eläinten hyvinvointistrategiasta ja sen uudistamisesta. Vastustan tätä siitä syystä, että direktiivejä ja muita lainsäädäntöä välineitä on toteutettava ja noudatettava. Alankomaissa sanotaan, että tämä täytyy tehdä eurooppalaisella tasolla ja Eurooppa, Euroopan vuoksi ja tuottajat ovat toteuttaneet säädöksiä, mutta sitten käytännössä siitä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä. Matalouden kriisistä on puhuttu paljon ja usein eläinsuojelukin lisää tuottajien kustannuksia. Eläinten suojeluun voidaan kyllä kiinnittää huomiota, mutta myös ihmisiä pitäisi suojella. Pakolaiset joutuvat olemaan ulkosella vanhuksissa on paljon köyhiä, ihmisillä ei ole ruokaa eikä juomaa. Alankomaissa, jos pakolaisille ei ole majoitustiloja, niin heidän on nukuttava ulkosalla, mutta sitten eläimistä kyllä huolehditaan. Niillä on oltava eläinsuojat ja lämmintä ja juotavaa. EPPn päätöslauselma ei saanut kannatusta tässä talossa, mutta meidän pitäisi mielestäni keskittyä ihmisten auttamiseen ja Euroopan todellisiin kriiseihin, kuten yhteiseen pakolais- ja turvapaikanhakijapolitiikkaan sekä yhteisiin toimiin terrorin torjumiseksi. Ihmisten suojelun pitää olla korkeammalla tärkeysjärjestyksellä kuin eläinten suojelu, vaikka kannatankin eläinten suojelua. Kiitoksia. Kaksi sinisen kortin pyyntöä, mutta kaksi kollegoista on, ovat jo puhuneet, joten hyväksyttekö te Jaarilta sinisen kortin? Jaar. 30 sekuntia. Kiitos puhemies. Yksi kysymys kollega Schreier Pirkille. Hän kuvasi tuottajien tilannetta. Mutta minä kysyn, että pitäisikö Euroopan parlamentin kiinnittää huomiota tuotantoeläinten ja kotieläinten suojeluun. Kyllähän myös kotieläimet kärsivät. Olisiko tämä Euroopan parlamentille sitten sopiva aihe? Een eh, totaal bekend punt. Dit hebben we vaak in Nederland. Kyllä, tämä kysymys on tuttu myös Alankomaiden parlamentissa, se on ollut sielläkin esillä. Ihmiset haluavat kyllä varmaan kotieläimille hyvät olot, mutta ei muille eläimille, mutta kaikkia eläimiä pitää suojella yhtä lailla. Seuraavaksi puheenvuoron saa Agujera, minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin korostaa sitä, että me olemme saattamassa päätökseen eläinten hyvinvointistrategiaa. Tämä on jo toinen vastaava strategia 2012-2015 kaudelta. Ja tiedämme, mitkä strategian päämäärät olivat, mutta haluaisimme tietää, mitkä tulokset ovat olleet. Ja elleivät tulokset ole tyyt tyydyttäviä. Meillä pitää olla kattavampi toteutus. Meillä täytyy olla kattava eläinten hyvinvoinnin strategiapuitteisto. Tämä olisi toisen suunnitelman osalta hyödyksi. Minä siis haluaisin tietää, mitä olemme saavuttaneet. Me tarkastelemme tämän toisen strategian osalta tuloksia ja minä kyllä haluaisin tietää, mitkä eurobarometrikyselyn tulokset tulevat olemaan, joita kansalaiset ajattelevat. Meidän kaikkien pitäisi täällä kuulla, mitä kansalaiset sanovat ja ovatko he valmiita maksamaan enemmän, jotta eläinten hyvinvointi turvattaisiin. Tällaisen arvioinnin jälkeen täytyy todeta, että voimme tarkastella sitä, toimeenpannaanko lainsäädäntöä samoin kaikkialla. Meidän täytyy muistaa myöskin, että meillä on sopimuksia kolmansien maiden kanssa, ja meidän täytyy ehkä vaatia niiltä vähän enemmän. Kiitoksia. Speaker will be... Seuraava puhuja on Kusmiuk. bardzo pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, pani... Kiitoksia kovasti. Kiitos puhemies, kiitos komission ja arvoisa komission jäsen. Muistutan vain, että yhdeksän yhdeksästä toista toimenpiteestä nykyisessä strategiassa on toistaiseksi toteutettu. Euroopan komission on siis tartuttava toimeen, korjattava tämä laiminlyönti ja ehdotettava uusia toimia, jotta 13 artiklan vaatimukset täyttyvät. Eläinten kasvattajilla on oltava yhtenäiset vaatimukset kaikkialla EU:ssa. Tämä on myös sisämarkkinoiden edun mukaista. Euroopan komissio neuvottelee kauppasopimuksia kolmansien valtioiden kanssa ja silloin sen on otettava huomioon myös eläinten hyvinvointi. Kolmansien valtioiden tuojien on noudatettava tiettyjä määräyksiä, muuten tuotantomme vaarantuu. Madame la Présidente. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On hienoa, että tämä kysymys on esityslistalla. On tärkeää, että parlamentti voi keskustella asiasta ja tehdä tarkistuksia komission aloitteeseen. Eläinten hyvinvointi on tärkeä asia kansalaisillemme ja kansalaiset haluavat yhä enemmän ja enemmän kuluttaa vastuullisella tavalla. Kyseessä on myöskin se, että me haluamme tuntea eläinperäisten tuotteiden alkuperän ennen kuin ne saapuvat lautasellemme. Tässä suhteessa komission toiminta on ollut jo kiitettävää. Myöskin eri alojen toiminta on ollut hyvää. Me olemme onnistuneet tukemaan laadukasta tuotantoa ja eläinten hyvintoimia. On hienoa, jos komissio ryhtyy uuden eläinten hyvinvointistrategian kehittämiseen. Meidän täytyy toimia nyt käytännönläheisesti ja ottaa sekä kuluttajat että tuottajat mukaan toimintaan. Toisin sanottua emme saa syyttää tuottajia ja eläinten kasvattajia, vaan tukea hyviä käytänteitä ja hyviä toimintatapoja. Me emme voi toisaalta tinkiä eläinten hyvinvoinnista ja toisaalta aivan liikaa taakkaa luoda tuottajillemme. On tärkeää, että lainsäädäntö luo sellaiset olosuhteet, jotka voivat olla karjan kasvatuksen mallina Euroopassa. Esimerkiksi NEC-direktiivi liittyy saastuttaviin aineisiin ja se on ollut ristiriidassa kentän todellisuuden kanssa. Kuluttaja haluaisi itse asiassa, että meillä olisi hiilidioksidipitoisuuksien vähentämistä ja lehmiä, jotka laiduntuvat ulkona, mutta nämä kaksi asiaa ovat toisensa pois sulkevia. Paljon kiitoksia arvoisa Puhemies, komission jäsen. Kriisistä huolimatta, talouskriisistä huolimatta, meidän on puhuttava eläintensuojelusta. Joitakin vuosia sitten, kun kyse oli strategiasta vuosille 2012-2015, aloitin oman puheenvuoroni näin. Silloin olimme talouskriisin koirissa, kourissa ja monet olivat sitä mieltä, että meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota eläinten suojeluun niissä olosuhteissa. Ja nyt sitten meidän ei pidä myöskään terrorismin antaa vetää huomiotamme pois tästä tärkeästä kysymyksestä. Kriiseistä ja terrorismista huolimatta meidän on oltava kiinnostuneita myös eläinten hyvinvoinnista. Ja nyt on kyse myös 13 artiklan täytäntöönpanosta. Siinä todetaan, että eläimet ovat tuntevia olentoja ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että komissiossa pystytään laatimaan kestävä strategia tulevaisuuden kannalta. Ja tiedän myös terveysasioita käsittelevästä valiokunnasta, että eläinten ja ihmisten terveys kulkevat käsi kädessä ja saamme hyvän Euroopan ihmisille aikaan vain, jos kunnioitamme myös eläinten oikeuksia Euroopassa. Kiitoksia. Puheenvuoro saa Dalton. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Meillä on erittäin tiukat eläinten suojelusäännöt maailmassa, jopa tiukimmat, mutta jos niitä ei noudateta, niin niissä ei ole mitään järkeä. Ei ole mitään järkeä saada uutta eläinten hyvinvointistrategiaa, jos me emme ö, ymmärrä, että näitä olemassa olevia ö, ö, sääntöjä ei noudateta. Se on yleistä ja tämä on vain kaunista puhetta. Ajatellaan va- vaikkapa ö, kuljetussääntöjä. Tar- tarkistukset ovat osoittaneet, että käytänteet ovat kaukana lainsäädännöstä. Myös ö, ö, koiranpentujen salakuljettaminen on järkyttävää. Epäterveitä koiranpentuja salakuljetetaan Euroopan maista toisiin. Me emme tarvitse uutta lainsäädäntöä. Uusi lainsäädäntöä, jota jälleen kerran emme noudattaisi, olisi vain typerää. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan ja komission täytyy olla paljon tiukempi jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy jakaa parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden kesken ja meidän täytyy vaalia sellaista eläinsuojelukulttuuria, jota noudatetaan kaikkialla Euroopassa. Vain tällä tavalla me voimme saada kaikkein korkeimmat yhteiset normit, eikä alhaisimpia. Kiitos. Seuraavaksi Pogovic, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia, rouva puhemies. Euroopan viljelijät ja Euroopan maatalouspolitiikka voivat olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet 15 10 vuoden aikana eläinten hyvinvoinnin alalla. Minä olen seurannut kehitystä Sloveniassa kotimaassani tällä alalla läheisesti viljelijänä ja myöskin myöhemmin maatalousministerinä ja tiedän, mitä viljelijöiden täytyy tehdä, jotta heidän navettansa ja toimintansa vastaisivat vaatimuksia. Tämä koskee sekä siipikarjan että karjan tuotantoa. Meidän täytyy aluksi tarkastella lainsäädäntöä, sitä, kuinka se on toimeenpantu, mitä askelia vielä täytyy ottaa, jotta voimme varmistaa sen, että maanviljelys toimii tasapuolisella toimintakentällä ympäri Euroopan. niin meidän täytyy varmistaa myöskin se, että meillä on eläinten hyvinvoinnin osalta yksi yhtenäinen politiikka. Yhdessä viljelijöiden kanssa ja kuluttajien kanssa meidän täytyy varmistaa se, että pääsemme eteenpäin harkiten. Meidän ei pitäisi tässä kiirehtiä. On myöskin tärkeää, että olemme riittävän kriittisiä ja että tarkastelemme lähemmin niitä maita, joista me tuomme lihajalosteita, sillä jos me täysin kritiikittömästi suhtaudumme tuontituotteisiin, me asetamme Euroopan maanviljelyksen ja karjan kasvatuksen vaaraan. Pienviljelmät kärsivät tästä kaikkein eniten niillä alueilla, jotka eivät ole suotuisia. Meidän pitää olla hyvin varovaisia eri standardien suhteen, myöskin vapaakauppasopimuksissa. Tämä on toinen ansa, johon saatamme langeta. Ja eurooppalaiset kasvattajat saattavat kärsiä tästä. Kiitoksia. Brannen. Seuraavaksi puheenvuoron saa Brannen. Thank you, Chair. Um, European... Kiitoksia, puhemies. Euroopan kansalaiset äh, ovat kääntäneet katsensa komission suuntaan, jotta komissio ryhtyisi äh, määrätietoisiin toimiin Uuden hyvinvointistrategian tulisi olla lähtökohta uudelle eläinten hyvinvointia koskevalle puitelainsäädännölle niin, että meillä olisi myös komissiossa tällainen yhden luukun hyvinvointitoimipiste. Vain tällä tavalla voimme pitää huolen siitä, että eläinten hyvinvointiin suhtaudutaan koordinoidusti. Eläimet ovat tuntevia olioita ja tämän periaatteen täytyy olla koko uuden strategian taustalla. Vain jos ymmärrämme tämän perustotuuden, voimme kiinnittää puuttua kaikkein tärkeimpiin ongelmiin. Voimme parantaa tilojen eläimiä, voimme lopettaa elävien eläinten viennin kolmansiin maihin ja voimme myös estää erilaisten eksoottisten lemmikkieläinten salakuljetuksen Eurooppaan. Nyt on aika saada uusi ja tiukka strategia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Noi komission jäsen, minulla herää kysymys, miksi ei? Miksi ei laadittaisi uutta eläinsuojelustrategiaa? Mitä siellä taustalla on? Meidän valiokunnassamme on käsitelty eläinsuojelua, mutta myös muissa valiokunnissa on havaittu, että komission, komissio ei enää laadi strategioita esimerkiksi tasa-arvoasioissa on käynyt vastaavaksi. Miksi komissio pidättäytyy määrittämästä selkeitä tavoitteita ja tietä eteenpäin ja selviä toimintasuunnitelmia, joista todella voitaisiin tarkastella sitä, miten Euroopassa on edistytty näissä asioissa. Kollegat ovat ottaneet esille eri osa-alueita ja jos nyt vain heitellään sinne tänne eri ideoita ja toimenpideajatuksia, niin voidaan nämä strategiat jättää omaan arvoonsa. Arvostan intensiivistä työtä eläinsuojelun parissa ja toivon, että komission jäsen toimitte päättäväisesti eläintensuojelun hyväksi välittömästi. And the next speaker will... Kiitoksia. Sanoi, on seuraava puhuja. Kiitoksia, rouva puhemies. Toimet eh, eläinten hyvinvoinnin alalla ovat erittäin tärkeitä ja niitä täytyy jatkuvasti seurata. Meidän täytyy löytää oikeanlainen oikeudellinen puitteisto tälle toiminnalle. Kun luonnostellaan hyvinvointistrategiaa, meidän täytyy ottaa innovointi, koulutus ja johdonmukaisuus huomioon ja tämän lisäksi rahoituslähteet. Tässä yksi huomio on se, että meillä on eurooppalaisia standardeja, jotka ovat hyvin korkeita. Kuten kollega huomautti, tämä korkea taso on sellainen, että sitä on vaikeaa entuudestaan parantaa kotieläinten osalta. Siis meidän pitäisi ennemminkin keskittyä siihen, että kolmannet maat myöskin noudattavat normejamme. Ja tämä koskettaa myöskin lemmikkieläimiä. Vuonna 2012 Euroopan parlamentti toi esiin jo sen, että on tarpeen kattaa myöskin lemmikkieläinten hyvinvointi. Johdonmukaisuutta ei kuitenkaan tällä alalla ole. Se, että me emme näitä eläimiä syö, ei ole mikään syy kiinnittää vähemmän huomiota niiden hyvinvointiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Jufrida on seuraava puhuja. Grazie. Kiitoksia. Eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosina 2012-2015 äh, on ollut myönteinen. Sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia ja sen ansiosta on äh, parannettu eläinten oloja. Ja onneksi asenteet ovat muuttumassa ja ihmiset pitävät eläinten hyvinvointia aina vain tärkeämpänä ja tärkeämpänä. Suuri yleisö on mielipiteeltään itse asiassa edistyksellisempi kuin me instituutiot ja meidän täytyy olla kuulolla heidänkin näkemyksensä, jotta emme anna enää julmuuksien jatkua. On erittäin tärkeää, että että meidän pitää pitää huoli aina siitä, että eläimiä kohdellaan hyvin. Kaltoin kohdeltu eläin ei koskaan voi olla terve eläin. Ja mm, olen sitä mieltä, että komission täytyy jatkaa hyvällä linjalla kehittää strategiaa entisestään niin, että pääsemme eroon sellaisista julmuuksista kuin sellaisista julmuksista, joita vielä tällä hetkellä tapahtuu. Kiitoksia ja viimeinen puhuja ennen Catch the Eye-menettelyä on se Santos. President. Kiitos puhemies. Meillä on eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä ja on haettava kompromissia eläinten fyysisen hyvinvoinnin ja tuottajien taloudellisten edellytysten välillä. ja eläinten hyvinvointi on oltava etusijalla tuotantoa kehitettäessä. Tehotuotannossa on paljon käytäntöjä, jotka ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta vähintäänkin kyseenalaisia, ja komission on otettava huomioon tieteelliset tutkimustulokset arvioidessaan hyvinvointistrategian, vanhan hyvinvointistrategian päivittämistä. 2012 vuoden strategia on päivitettävä tulevaisuutta varten. No niin, kuusi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa. Annan ensin puheenvuoron Miroslaville. Olkaa hyvä. You, Madam Chair. Uh... Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tänä iltana me keskustelemme eläinten hyvinvointikysymyksistä ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä aihe. Sitä täytyy käsitellä. Puhummepa sitten eläimistä, jotka tehotuotannon kautta tuotetaan usein olosuhteissa, jotka eivät ole niinkään mukavia. Tai sitten lemmikkieläimistä, nekin mainittiin tässä myöskin lemmikkieläimille pitäisi määritellä hyvät elinolosuhteet. Haluaisin viitata eräisiin huonoihin käytänteisiin eläinten teurastuksen osalta. Esimerkiksi jos me haluamme tehdä lääkekokeita, joita ei voida tehdä ihmisille. Me saatamme syyllistyä virheisiin niiden osalta, kun niitä tehdään eläimillä, ja myöskin virheitä tapahtuu eläinten kuljetuksessa, ja myöskin kloonatut eläimet kärsivät erittäin suuresti, ja siksi on hienoa, että parlamentti kiesi lihan tuotannon eläimiä kloonaamalla. Kiitoksia. Uh, one minute. Muistuttaisin siitä, että nämä puheet ovat minuutin mittaisia. Kapuuto Nikola saa seuraavaksi puheenvuoron. Grazie. Kiitoksia puhemies kun ajatellaan eläinten hyvinvointia, niin se on oleellinen asia eläinten kasvatuksessa ja tuotannon takaamisessa. Vuosien 2015 strategia on ollut askel eteenpäin, mutta paljon täytyy vielä tehdä. Komissiota on nyt pyydetty työstämään uutta kunnianhimoisempaa strategiaa eläinten hyvinvoinnin takamiseksi, ja tämä strategia kestäisi vuoteen 2020. Tämänhetkiset kansalliset normit ovat liian mutkikkaita ja niin, ne ovat tulkinnanvaraisia. Ne johtavat juridiseen epävarmuuteen. Tarvitsemme yhteisön tasolla harmonisointia. Samanaikaisesti olisi toivottu, toivottavaa, että komission ehdotuksessa tai strategiassa tuettaisiin enemmän karjatilojen pitäjiä, karjan kasvattajia. Meidän täytyy ottaa eläinten suojeluun mukaan myös kotieläimet niin, että saamme aikaan yleisesti parempaa hyvinvointia eläimille. Thanks and next will be... Kiitoksia seuraavaksi Marias. Kiitos puhemies. Eläintensuojelu on erittäin tärkeä aihe. Komission on otettava tämä huomioon strategiassaan vuosi, vuosien 2012-2015 strategiasta on ollut joitakin myönteisiä tuloksia, esimerkiksi eläinten kaltoinkohtelun ja kärsimyksen vähentyminen. Eläimiähän kohdellaan usein huonosti. Maailmanlaajuisesti kuitenkin eläinten kohtelu on edelleenkin kestämätöntä ja eläimille aiheutetaan sietämätöntä tuskaa. Meidän on toteutettava nykyistä laajempia suojelutoimia ja suojeltava eläimiä laajasti kaltoinkohtelulta. tehtäessä ehdotuksia lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Nämä on otettava huomioon. Mrs. Müller. Seuraavaksi Müller. Puhemies, hyvät kollegat, pidän hyvänä kaikkea, mikä lisää eläinten hyvinvointia. Ja tällä asialla on tärkeä sija myös useimpien tuottajien mielissä EU:ssa. ssa Viimeisten 30 vuoden aikana on nähty hienoa kehitystä eläinsuojelussa ja asiassa on päästy paljon eteenpäin. Myös investointiohjelmat, joilla kannustetaan tuottajia sijoittamaan nykyaikaisiin eläinsuojiin, ovat olleet toimivia välineitä. Esimerkiksi Sveitsissä on sertifioitu eläintenpitotekniikoita, jotka edistävät eläinten hyvinvointia erityisesti. Tämä olisi meille ehkä hyvä malli. Tarvitsemme toimivia prosesseja. Yhteismarkkinat eivät saa joutua häviäjän asemaan. On kuitenkin ongelmallista, että 28 jäsenvaltiossa eläinsuojelun suhtaudutaan niin erilaisin tavoin. Tarvitaan harmonisointia ja olisi tärkeää saada aikaan tällainen eläinsuojelutodistus kaikille kotieläinten pitäjille. Thanks and now... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Viegasille. Mistä Viegas? Viegas, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eläinten hyvinvointi on asia, joka joutuu yhä enemmän kärsimään, kun tuottajat tavoittelevat voittoja. EUn eläintensuojelu asiat ovat tolalla, jotka eivät ole onnistuneet kitkemään massatuotantoa ja huonoja eläintenpitotapoja, vaikka säännöksiä on olemassa. Tämä ongelma täytyy ratkaista. Meillä on yhteisen maatalouspolitiikan liberaalius toisaalta ja sitten voittoa tavoitteleva tuotanto, jossa, tuotantotapa, jossa voitto haetaan eläinten kustannuksella. Joka päivä on tarpeen puuttua tähän ongelmaan ja edistää eläinten hyvinvointia. Ja tähän liittyvät muutkin kestävän kehityksen ja maapallon hengissä säilymisen kysymykset. Seuraavaksi Arnott. Thank you. Uh, subsidi- Kiitoksia. Uh, subsidiariteettiperiaatteen mukaan päätöksiä pitää tehdä mahdollisimman lähellä kansalaisia. No suurimmassa osassa tapauksia, joista tänäänkin on puhuttu, niin asiat voitaisiin todellakin hoitaa paremmin kotipuolessa. Yhden koon ratkaisut eivät ole parhaita kaikille jäsenvaltioille tulla toimivalta panna piste e, elävien eläinten vienille ja tuonnille. Se on julmaa. Täällä puhuttiin eksoottisista kotieläimistä ja siitä, millainen jäsenval... minkälainen lainsäädännön vaikutus voisi olla esimerkiksi kalastukseen UKssa. No, tarvitsemme kyllä järkevää keskustelua. Valitettavasti uk on, Labour-puolue on ollut aika alarmistinen. Kabinetin jäsenet ovat väittäneet, että lihaa pitäisi kohdella kuin tupakkaa. Tällainen terveyskampanja hän väittää, että lihansyöjät ja tupakoijat ovat samaa joukkoa. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komissaarille. Andrew Kaitis, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kuuntelin hyvin tarkkaan puheenvuorojanne ja kiinnitin suuresti huomiota niihin tämän tärkeän aiheen osalta. Olen samaa mieltä siinä, että Euroopan unionin pitäisi yhä olla eläinten hyvinvoinnin alalla aktiivinen. Teillä on erilaisia ehdotuksia ja lähestymistapoja. Meillä voisi olla puitteisto eläinten hyvinvoinnin lainsäädännöllä uusi eläinten hyvinvointistrategia tai jonkinlainen eurooppalainen e-, eläinten hyvinvoinnin foorumi. Ja suuresti toivottiin, että nykyistä strategiaa ja sen toimivuutta arvioitaisiin. Kaikkia näitä vaihtoehtoja on kabinetissani käsitelty ja me olemme päättäneet, että aloittaisimme työn eurobarometrikysely toteuttamalla. Tämä ei ole vain suuren yleisön huomioksi tehty toimi. Haluamme lisäarvoa Euroopan unionin ruoka- ja elintarvikeketjuun. Euroopan unionin eläinten hyvinvointistrategian arvioinnin kautta saamme uutta tietoa vuonna 2016 ja tämä tekee mahdolliseksi vastata moniin aivan perusteltuihin odotuksiin, joita eri sidosryhmillä ja Euroopan unionin kansalaisilla on. Tämän lisäksi Euroopan unionin aki, sen turvaaminen on yhä päämäärä. Me pyrimme tulevan kyselyn kautta tarkastelemaan myöskin sitä, mikä on kansalaisten koulutuksen ja tiedotuksen rooli näissä asioissa. Ensimmäinen virallisten kontrollin aloite on tulossa ja sen myötä Euroopan unionin täytyy luoda eurooppalaisia eläinten hyvinvoinnin viitekeskuksia ja ottaa sidosryhmät tarkemmin työhön mukaan. Minä uskon, että meidän täytyy pyrkiä hyötymään siitä, että Euroopan unioni on eläinten hyvinvoinnin alalla maailmanlaajuisesti etulinjassa. Me haluamme vaatia hyvää, korkeaa eläinten hyvinvoinnin tasoa myöskin markkinoilta. Yhteenvetona haluaisin vakuuttaa parlamentille, että komissio ottaa eläinten hyvinvointikysymykset erittäin vakavasti. Me yhä teemme työtä jotta voisimme saada mukaan nämä kysymykset Euroopan unionin tulevan elintarvikeketjun laajempaan kenttään tulevaisuudessa. Kiitoksia. Päätöslauselma esityksiä tullaan esittämään. Tämä